Äänestys päättyy. 13.13 hylätty. 259. Gressles taas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama tarina varmaankin, mutta tarkistetaan. 259. Äänestys päättyy. 13.13. 12 puolesta 14 vastaan hylätty. 260 heti koneäänestyksellä. 260 koneäänestys. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty 261 koneäänestys suoraan. 261 koneäänestys. Äänestys päättyy. 13, 13 hylätty. 262 heti koneäänestys, kun tässä on niin tiukoista äänestyksestä kyse. 262 koneäänestys. Äänestys päättyy. 12.14 hylätty. 263 on vedetty pois 264. Gressles taas koneäänestys. Äänestys päättyy. 13.13. 13. 265 koneäänestys jälleen. Äänestys päättyy. 13.14 hylätty. Ja sitten 266, koneäänestys myös. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 4 vastaan hyväksytty. 267 on vedetty pois, 268 Gresle puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 269 Brad Bonjonetski puolesta. Vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hylätty. Tarkistetaan. 269. Äänestys päättyy. 13 puolesta 14 vastaan hylätty. 270 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hyväksytty. 271 piper puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 271 piper. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 272 piipper puolesta vastaan hyväksytty. 273 painoja ottava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 Erenhauser puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 Piper puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 276 minulta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 277 odi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyvin tiukka. 277 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 11 puolesta 14 vastaan hylätty. 278 Bradborn puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulisin, että hyväksytty. Jos ei kukaan protestoi, niin selvä hyväksytty. 279 Odi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 280 Gaier puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 281 Bad Boyn puolesta vastaan tyhjää. Hyvin epäselvä. Tarkistetaan 281. Äänestys päättyy. 14 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 282 Gressle puolesta. Vastaan tyhjää. Tämäkin on hyvin tiukka tulos. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 283 piiper puolesta. Vastaan tyhjää yhtä tiukka. Tarkistetaan. Johdantason kappaleista näin tiukka kisa. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 13 vastaan. 284 panajatoa puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty 285 piper puolesta. Vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koska täällä taistelijat ovat nyt hiukan väsyneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 7 vastaan, 286 piipper puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Koneäänestys. En sluit Äänestys päättyy. 25 puolesta yksi vastaan. Ei tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Huts. Eventjes orde brengen. de stemming over de speciale rapporten van de rekening. Sitten äänestämme tilintarkastustoimistuksen erityiskertomuksista. Ja ensin puheenvuoron saa esittelijä. Tai ainakin Gressle pyysi puheenvuoroa. Niin, selvitän hieman tarkistuksen suurta määrää. Suositukset, joista äänestimme, puuttuu jotkut asioista, joita esittelin, niin tämä ei tuntunut minusta reilulta. Eli tässä on huomioitu eh, esittelijöiden suositukset. Puheenjohtaja, mikrofoni oli päällä. Eh, een aantal amendementen samenemen on blok. Niin voidaanko ehdottaa tarkistuksia yhdessä blogissa? Oh, en tiedä, mitä sitten muissa ryhmissä tapahtuu. Eli mitä muut poliittiset ryhmät sanovat, voidaanko yhdestä 18? Sopiiko teille, että niistä äänestetään 1-25 yhtenä ryhmänä? Jaan, ole hyvä. 1-12. Okei, okay, me niemme... Yhdestä 12 siis. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Se oli aika tiukka, eli tarkistamme tämän. Eli 13 koneellisesti. Ik sluit de stemming. Äänestys päättyy. 14 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty. Sitten voidaanko äänestää uudelleen yhtenä ryhmänä vai yksi kerrallaan? 14-25. Voidaanko niistä äänestää yhtenä ryhmänä? Ei sovi liberaaleille. Eli 14 puolesta vastaan tyhjää. Se oli aika tiukka, eli täytyy äänestää koneellisesti. Äänestys päättyy. 15.10 eli hyväksytty. Jos nostaisitte kädet vähän korkeammalle, niin näkisin hiukan helpommin. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa jälleen, eli 16 koneellisesti. Äänestys päättyy. 15.9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 Äänestys päättyy. 13 puolesta 12 vastaan, eli puheenjohtaja näki ihan oikein. 34 puolesta vastaan tyhjää. EPP-ryhmä näyttää nyt aika väsyneeltä. Täytyy tarkistaa. Eli 34 tarkistamme sähköisesti.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 46 minulta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 Stavrakakis puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä tarkistus. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli 53 koneellisesti. Äänestys päättyy. 25 puolesta yksi vastaan. Nostakaa tosiaan ne kädet kunnolla ylös. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 on vedetty pois. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko sitten 62-68 äänestää yhtenä blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkist... haluatko tarkistaa? No tarkistetaan. Eli 62-68. Äänestys päättyy. 14 puolesta 12 vastaan, eli hyvä silti, että tarkistettiin. Sitten oditarkistukset voidaanko niistä äänestää yhdessä, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys päättyy. 18 puolesta kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Eli onnittelut esittelijälle. We hebben dat goed gedaan. We, hebben 12, we zijn 12 minuten voor op... Uh... Olemme nyt 12 minuuttia etuajassa. Eli sitten kohta viisi. Euroopan kehitysrahaston vastuuvapaus. Kyseessä on Söndergaardin mietintö. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Ei. Eli sitten sitten siirrymme äänestämään. Kresle haluaa ilmeisesti muuttaa tätä järjestystä mutta tässä on nyt tämä oikea järjestys. Eli Eli tarkistus kaksi Söndergaardilta. Eli vastuuvapauden myöntäminen puolesta vastaan hyväksytty. eli tarkistus kolme näin ollen raukeaa. Ja seuraavaksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. hyväksytty 23 puolesta kaksi vastaan. Seuraavaksi sitten tilinpäätökset. Eli menemme suoraan tarkistukseen neljä. Makove Gresle. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt tässäkin on taas sähköinen äänestys tästä osiosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 2 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys. Deve ykkönen, Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Eli 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Eli ensimmäinen osa tarkistusta 22. Äänestys päättyy. 7 puolesta 19 vastaan hylätty. Eli sitten toinen osa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 varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Eli kohta 24 koneellisesti. Äänestys päättyy. 17 puolesta 10 vastaan hyväksytty. Sitten kohta 25, kaksi, tarkistus 28. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Tätä on muutettu suullisesti. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 ja tässä on kohta kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32. Tätä on muutettu suullisesti. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 33 puolesta vastaan tyhjää varmaan hylätty. Selvä. 34. No, tarkistetaan sitten 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 eli hylätty. Sitten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 vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta niin 44 Siinä on suullinen tarkistus myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Aha, 45 tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.8. hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, no, 48. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 16 vastaan se on hylätty. Sitten suullinen tarkistus D. Täytyykö tästä äänestää? Kyllä. Eli suullinen tarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. No niin, 53 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 4 puolesta 23 vastaan. Eli siis hyvä ylätty. 54. No nyt ollaan kyllä pienemmässä salissa, eli täällä pitäisi nähdä. 54 puolesta. Hetkinen. Halusiko joku puheenvuoron?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 vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää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 Äänestys päättyy. 24 puolesta kolme vastaan, ei tyhjään. Eli onnittelijat esittelijälle ja muille, jotka ovat tehneet tämän parissa töitä. No niin, sitten seuraavana vuorossa Euroopan parlamentti, vastuuvapaus. Kwijting parlement. Rapporteur. No niin. Eva Ortiz esittelijänä. Haluatko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Sanoisin, että äänestyslistassa on virhe kohdassa 44. Greslen suullinen tarkistus. Siinä on miinus, mutta siinä pitäisi olla plussa. Eli tässä on tullut tällainen pieni virhe vain tähän listaan. Tämän vain halusin selventää. Okei, okay, dus uh, op pagina 4. Selvä, sivu 4 siis. Ja tarkistus 44 siihen plussa, eikä miinus. Hyvä. Nyt voimme käynnistää äänestyksen. Ensinnä esittelijältä tarkistus numero 1. Ja sitten Ivanin Tarkistus numero kolme identtiset puolesta. Ykkönen ja kolme yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin Epinkin, äh, Saasneskin ja muiden tarkistus numero kaksi raukeaa. Ja koneellisesti äänestämme äh, ensimmäistä osiosta. Äänestys päättyy. 25 puolesta, yksi vastaääni, eli tämä osio on hyväksytty. Sitten eteenpäin. Päätöslauselma tarkistus 5. Tarkistus 5. Brandilta ja De Jongilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Ja nyt käyn ö, tässä etsimään tätä äänestysluetteloa, jota ei vielä ole löytynyt. Etsin nyt tässä vielä paperia. Ehkäpä joku voi lainata omaansa, jos nyt tässä löydä äänestysluetteloa. Pahoittelut. Negenenvijftigste parlementslid van de Groenen. Pahoittelen, että nyt tämä vähän katkesi, mutta tarkistamme siis tarkistuksen viisi. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy 15 puolesta, 11 vastaääntä hyväksytty. Näin siis tarkistus 6 raukeaa. Menemme eteenpäin. Seuraavana oma tarkistusehdotuksen numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty numero 7 Epinkiltä ja muilta. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkoitus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 8 ja 9 ovat identtiset. Voimme äänestää niistä yhdessä, mutta ne raukeavat. sitten 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Davisin tarkistuksen numero 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 tai 9 puolesta. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukeaa 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 Epinkiltä muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 Herbrandilta ja Diongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 Ehrenhauserilta puolesta vastaan tyhjää. Melko tiukka tulos, eli tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 14 vastaan hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan oma tarkistusehdotukseni kyseessä. Äänestys päättyy. 15 puolesta 12 vastaääntä hyväksytty 20 Kresleltä. Suullinen siis niin muutos tähän suulliseen. Eli tässä pitäisi hieman muuttaa tätä loppua kuulumaan eh, Euroopan neuvosto ja jäsenmät. Tarkistamme siis muutoksesta, joka tehtiin tähän suullisen muutoksen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 Ernauserilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. Kukaan ei protestoi, eli hyväksytty. Seuraavana 25 Ehrenhauserilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. 27 puolesta 26 tarkistetaan se vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 11 ääntä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hyväksytty, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 De Jongilta ja muilta ja tähän myös Kreslen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ilmeisesti, mutta tarkistetaan koneellisesti. Senderin 32. Äänestys päättyy. 12 puolesta, 15 vasta ääntä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 esitteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Mm, melko tiukka, eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 41. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 11 vastaääntä hyväksytty. Näin voimme Sitten kappale 24 muutetussa muodossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta siinä mukana Kresleen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 45. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46. Matiolta ja Kresleltä kahdessa osassa. Osa 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin omasta tarkistuksestani, kun on kyse. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 11 vastaääntä. Hyväksytty 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50. Brandilla de Jongilla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51. On näin tullut huomioiduksi tarkistuksen 50 kautta, mutta se hylättiin, eli 51 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 52 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 53 Davisiltä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 54 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 55 Eppingiltä Zaskilta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 55. Äänestys päättyy. 15 puolesta 10 vastaääntä hyväksytty. 56 Ehrenhauserilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää tiukkaa, eli tarkistetaan koneellisesti 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 11 vasta ääntä hyväksytty. 58 näin raukeaa. Seuraavana tarkistus 59 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissitarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, 61, 63 raukeavat, eli seuraavana 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 Matjulta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69, 68 puolesta vastaan tyhjää. Mm, tarkistamme Kreslen tarkistuksen 68 koneellisesti. Äänestys päättyy. 15 puolesta 11 vastaääntä hyväksytty. 69 Kressleltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys päättyy. Ilmeisesti 15.11. tulos Kyllä, 15-11. Sitten 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 75 Ehrenhauserta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 76. Äänestys päättyy. 20 puoltoääntä 6 vastaan hyväksytty. 80 Ivanilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sondakarilta 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty 83 puolesta vastaan tyhjää hankala nähdä Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 4 vastaääntä. Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 Dallilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87. Ja Kresleen suunnitelmatarkastus tähän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 98 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 99 puolesta tarkistetaan tarkistus 98 koneellisesti. Äänestys päättyy. Kolme puolesta 23 vastaääntä. Hyvä yritys kuitenkin. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 Kressleltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103. Treskovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt loppuäänestyksen koneellisesti. Äänestys päättyy. 24 puolesta, kolme vastaääntä, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Herbrandi. Edustaja Herbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Hyväksymme tarkistuksen viisi. Näin haluaisimme erityistä keskustelua – Euroopan parlamentin vastuu vapaudesta, niin kuin päätöslauselmassa tehtiin viime vuonna myös. Tiedän, että puheenjohtaja kokous viime kuussa päätti, että näin ei toimita, jottei syntyisi outoa tilannetta, että täysistunto huhtikuussa jälleen pyytäisi täysistuntokeskustelua, mutta sitä ei synny. Siksi pyytäisin, että valiokunnan puheenjohtaja voisi kirjoittaa kirjeen puheenjohtajakokoukseen, jotta painotettaisiin tätä jälleen ja kerrottaisiin, mikä oli valiokunnan äänestyksen tulos tässä yhteydessä. <clears throat> selvä, pyyntöni on selvä. Mies Kaija. Also ich glaube, wir brauchen den nicht. No, tätä nyt ei varmaan tarvitse tehdä. Tällä hetkellä esityslistalla täysistunnon osalta on erillistä keskustelua ja olen saanut vähän eri tietoja kuin sinä tämänhetkisestä esityslistasta. Siellähän on esittelijä Ortisin kanssa yhteiskeskustelua varattu esityslistalle. send uh, über, Yeah. Uh, van het secretariaat krijg ik... Uh... Sihteeristöltä saan nyt vahvistuksen, että edustaja Gajerin kanta ilmeisesti täsmää. No tuohan on juuri tämä koko kysymys. Näin on joka vuosi, että käydään yhteiskeskustelua. Tarkistuksessa viisi halutaan erillistä keskustelua parlamentin puhemiehen johdolla, Martin Schulzin puheenjohdolla. Mielestäni tämä on keskeisintä tässä tarkistuksessa, että parlamentin puhemies myös julkisesti ottaa vastuun tämän oman parlamenttinsa budjetista. Siis ei yhteiskeskustelua, vaan erillistä keskustelua tästä aiheesta. Se on ihan keskiössä tässä kysymyksessä ja käsittääkseni tämä ei ole nyt esityslistalle. Selvä. Edustaja Jana Sender, haluatteko jättää puheenvuoron? Niin, halusin vain kuulla, koska tämä on vähän ristiriitaista. Eli muut instituutiot, esimerkiksi komission osalta, ei siellä ole Shemetas, vaan Barroso – hän on vastuussa komissiosta ja sitten kun on kyse neuvostossa, niin se on sama juttu. Eli silloin sinne tulee puheenjohtajavaltion edustaja. Mielestäni pitää olla näin. Emme nyt voi olla paavillisempia kuin itse paavi nyt uuden paavin tultua valituksi. Um, behalve de heer, lisäksi te, te aloititte keskustelun, nyt annan teidän puheenvuoron. Sain juuri viimeisen esityslistan luonnoksen. Sitä on jälleen muutettu edelliseen verrattuna. Ja nyt siellä on todella erilliskeskustelu, joten Jens Geier on aivan oikeassa. Nyt se on siellä aivan oikein esityslistalla, joten pyydän anteeksi, että syntyi tällainen väärinkäsitys. Edustaja Odi. Toisin kuin kollegamme sanoi, niin jos parlamentin puhemies on keskustelussa, niin hän ei silloin voi toimia puhemiehen tehtävissä. Maar dan heb je ondervoorzitters. Mutta siellä on sitten varapuhemiehiä. Laat ons... Uh, uh, meneer Herbrandi had in... Edustaja Herbrandi esitti kysymyksen käsittääkseni. Edustaja Herbrandi on nyt ihan tyytyväinen tähän tulokseen. Tämä kysymys on käsittääkseni nyt käsitelty loppuun. Voimmeko siirtyä äänestämään viimeisestä tämän päivän äänestyksestä? Hienoa. Kohta seitsemän. Ivalo Kalfinin mietintö. Haluatteko käyttää puheenvuoron vielä esittelijä? En näe häntä täällä. Edustaja Kalfin, siellä te olette. Te saatte puheenvuoron, jos haluatte. Just, uh... Ihan lyhyt kommentti vain. Kahdesta asiasta on tarkoitus äänestää. Tässä käytetään kahta erilaista menettelyä. Vastuuvapautuksesta ei tässä yhteydessä ole kyse, vaan tässä on kyseessä asia, jossa AFET on vastuuvaliokuntana ja tässä omasta mielipiteestämme on kyse. vuoden 2011 vastuuvapausasia ja myöskin eh, valiokunta näkemys sen suhteen, mitä tulevaisuudessa tulisi tehdä. Tähän on esitetty Kresleltä useita tarkistuksia. Ne on huomioitu äänestysluettelossa, mutta toteuta ykkönen, kakkonen, kolmen, nelonen käyvät minulle, vaikka ymmärränkin, että eh, joitain vielä suullisiakin tarkistuksia ehkä tähän on tarkoitus esittää. Okei, okay. Thank eh. Kiitoksia, kollega Kalfin. Aivan totta, ei vastuuvapaus itse tässä, vaan tarkistukset teidän lausuntoonne. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin äänestetään. Tarkistus yksi. Kresle, puolesta. Teidän tarkistuksenne Gressle uskoisin, että voitte äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Gressle puolesta. Vastaan. Tyhjää. Käsittääkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Myös Kresteltä. Puolesta. Vastaan. Niin suullisen tarkistuksen kerran, kyllä. Kolmannen ja suullinen tarkistus Kresleltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Kresleltä suullisen tarkistuksen kerran esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Suullinen tarkistus esittelijältä Greslen tarkistuksen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin olemme päässeet tarkistusten loppuun loppuäänestys Äänestys päättyy yksimielisesti hyväksytty. Edustaja Kalfin, onnittelut. Näin olemme päässeet työn loppuun. Teillä on nyt tunti ylimääräistä aikaa. Huomenna tavataan tällä yhdeksältä. Wow, what efficiency.